everybody. Uh, welcome to... päivää kaikille. Tervetuloa yhteiseen kokoukseemme, eli IMKON ja INTAN kokoukseen. Aiheena ovat kulttuurisineiden tuonti, kuten tiedätte tämän yhteen kokous. Lange, INTAN puheenjohtaja, pahoitteli, hän ei valitettavasti pääse paikalle, joten minä johdan puhetta molempien meidän puolesta – sitten te kaikki saitte esityslistan. Jos siellä kommentteja, esityslista on hyväksytty. Kuten tiedätte, kokous lähetetään myös suorana verkkoon. Jollei ole kommentteja aikaisemmista pöytäkirjoista 21.3. ja 23. huhtikuuta kokouksista, ne voidaan hyväksyä. Start. Tulkit joutuvat valitettavasti ilmoittamaan työehtoja koskevasta työriidasta, joka jatkuu nyt kolmatta viikkoa. Tulkien lukuisista myönnytyksistä huolimatta hallinto ei ole millään tavalla pyrkinyt ratkaisemaan konfliktia. Tulkkaus päättyy tänään siis täsmälleen kello 18.30. Kiitos. Eli tarkistuksia tarkistuu käydään läpi. Niitä on 56 kompromissi kompromissitarkistusta ehdotettu esittelijältä. Niistä on keskusteltu varsin parissa. Ja Nekin ovat saatavilla teille kaikilla, kun on valmisteltu tätä kokousta. Te tulee puheaikoihin. No, aloittaisin ensin esittelijöistä ja sitten jatketaan varjoesittelijöiden kanssa. Ja esittelijä Intasta on edustaja Moska. No hänellä paikalla, edustaja Koon puhuu hänen puolestaan. Edustaja Koon, olkaa hyvä. Yeah, thank you, Chair. Danke, Frau Vorsitzende. Kiitoksia. Edustan Moskaa tänään toisena esittelinen SND-ryhmän nimissä. Haluaisin kiittää Dan Daltonia, varjoesittelijöitä, sihteeristöä ja avustajia hyvästä työstä. Meillä oli jo kaksi hyvää varjoesittelykokousta ja teknisiä kokouksia, ja nyt puhumme vielä yksityiskohdista. Kaikkien ryhmien yhteinen lähestymistapa on se, että asetusta tarvitaan, jotta voidaan puuttua kulttuurihyödykkeisiin lääkkeiden laittomaan kauppaan. Alkuperämaaperiaate kulttuurihyödykkeiden osalta pitää pitää voimassa. Ja osoitus lähtömaasta ei aina ole mahdollista selvittää sataprosenttisesti, eli tähän täytyy löytää ratkaisuja ja tästä vielä keskustellaan. Eli millaista sääntelyä tarvitaan tähän, jotta löydämme yksimielisyyden esimerkiksi kolmansien maiden periaatteiden osalta. Me emme halua mitään ratkaisemattomia ongelmia, mutta haluamme, että tulli mahdollisimman tehokkaasti pystyy tekemään päätöksiä omalla toiminta-alallaan. SNT-ryhmälle on tärkeää, että tuontiasetus sovelletaan yhteen vientiasetuksen kanssa – ja silloin ei tarvittaisi mitään lisäkoulutusta. Ja sitten liite, eli valvottavat kulttuurihyödykkeet. Me voisimme käyttää samoja ikä- ja arvorajoja kuin tuontiasetuksessa ja näistä yksityiskohdista voidaan sitten keskustella vielä tarkemmin. Kiitos. Kiitos sitten IMKon esittelijä Dan Dalton, olkaa hyvä. Well, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin myöskin kiittää sihteeriä, sihteeristä ja Rova Moskaa työstään. Meillä on ollut hyvät suhteet. Meillä on ollut kaksi varjostelijoiden kokousta ja alamme ottaa askeleita ratkaisujen löytämiseksi, mutta on vielä paljon ratkaisemattomia kysymyksiäkin. Yksi suurimmista haasteista on, että me puhumme perinteistä tuotteista ää, jotka ylittävät rajat suuntaan tai toiseen. Esimerkiksi elämän laamasta tulee, se tulee uudestaan seilannesti tai kun auton asia tulee, ne tulee Japanista, mutta kulttuurituotteista tilanne on monimutkaisempi. Erityisesti kun me ajattelemme historiallisia transaktioita, joissa ei saata olla mitään provenanssidataa. Ja yksi pääongelmista on saada aikaan sopimus, jota tulliviranomaiset pystyvät soveltamaan, jotta tulliviranomaiset saisivat selkeytettyä milloin joku patsas, joka 200 vuotta sitten lähtenyt jostain maasta, ja minne se sitten meni laillisesti tai, tai ei, tuo tulee olemaan lähes mahdotonta heille. Meillä on jotakin haasteellista löytää järjestelmä, joka toimii kaikkialla. Minun mielestä pitäisi keskittyä niihin alueisiin, joissa riskit ovat suurimmat ehdotuksen pääfokus oli terroristien rahoituksen rajoittaminen. Viime varjastelijan kokouksessa kuulimme EPPiltä kiinnostavan esityksen, joka halusi perustaa ICOMin punaisen listaan ehdotuksensa. Ja tällaiset kohdistetut interventiot ovat sellaisia, jotka suojelevat riskiesineitä löytämästä ostajia EU-sta transkaltaisen kautta delegoittuja oikeuksia, joissa komissio voisi asettaa parametrit, joiden puitteissa tuolle virkamiehet voisivat toimia. Olen sitä mieltä, että ehdotukset täytyy priorisoida asioita, jotta tämä toimisi tehokkaasti kaikkialla. Kuten sanon, tullilla on mahdoton tehtävä. Jos tullilla on mahdoton tehtävä, ongelma vain pahenee. Toinen työväline tullelle olisi kynnykset Minusta on tärkeää miettiä kolmea kynnystä. Ensinnäkin, että lupa vaativat tuotteet tai joilla on tuonti-ilmoitus, ovat ei-eurooppalaisia, ovat vanhempia kuin tietyn ikäisiä ja että arvo ei ole alhainen. Aloitteen kohteena pitäisi olla tämä terroristit ja järjestetyn rikollisuus tuovat näitä sekä julkinen se, suuri yleisö mieltä asioista näin, niin komissio on sitä mieltä, että kysymys on siitä, että on tehty laittomia kaivauksia tai vanhasta kaivaskohteista tai kulttuurikohteista on löydetty, varastettu niitä. Joten eurooppalaiset esineet eivät saisi jäädä byrokratia hampaisiin, niiden kauppaa pitäisi edistää päinvastoin. Jos me seuraamme vientisäännöstä, tätä useampia kausia. Esimerkiksi kuville, valokuville ja maalauksille ikäraja on 50 vuotta. Tämä päättää myös leluihin ja peleihin muille arkeologisille jäsenille, jotka on ykkös huomion kohde ja ikärajan korkeampi 100 vuotta. Kulttuurivaliokunta pyrkii yksinkertaistamaan asiaa ja ehdotti 100 vuotta. Otetaan kuuluu kuitenkin esineitä, jotka eivät kuulu tämän asetuksen rajoihin. Myös monopolin alku alkuperäinen versio vuodelta 1934 kuuluisi tähän kynnysten pohjalta, hinnan pohjalta, ja se ei ole ehkä sitä, mitä me haluaisimme. Komissio 250 vuotta olisi sopiva. Mm, minä ja muut molemmissa valiokunnissa tarkoituksena pohjalta on täsmät samaa mieltä. Tämä arvokynnyksen pitää tulla astuksi oikealle tasolle. Mitä summiin tulee, pitäisi että 50 000 euroa, joka on korkeampi summa vientiasetuksessa, mutta ymmärrettä vähän vaihteluja täytyy olla antikin suhteen. Ja muut ratkaisemattomat kysymykset. On muutamia asioita tätä varjoistelta, mitä käsitellään, ja toivomme löytävämme sopimukseen. Eli erilaiset messut ja transit tuotteet, jotka tie Eurooppaan. Näihin ei ole löydetty ratkaisua. Transitien suhteen täytyy ilmaista näitä ryhmän suhteen. Meillä on ollut hyödyllisiä keskusteluja varjostelijoiden kesken ja myönnämme, että asia ei ole yksinkertainen. Mä tätä asia tähän. Olisin puhunut monista muistakin asioista. Mutta olen varma, että muut mainitsevat ne ja odotan kummankin valiokunnan puhujan kantoja. Kiitos paljon. Ymmärtääkseni niin, AEPPltä siellä joku nosti käden verhaien ja valeissa kumpikaan ei ole paikalla. Vai, no Pascal, onko sinulla sanottu vas ok? Tarkoittaa, no ymmärsin siis sitä. He arvostavat hyvää yhteistyötä esittelijöiden kanssa, joten sitten SDn puolesta IMKosta on herra Koon, mutta oletan, että sanoitte mitä haluaisitte sanoa. Joten tämä tarkoittaa sitä, että ESR ja INTA. No sieltä on David Campbell, no häntä en näe paikalla, joten edustaja Sem Limovic sanottaa sitä, että saatte puheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää kaikkia, jotka tässä mukana esittelijät ja miten se yhteisesittelijät. Kiitos. Olemme tässä päässä ainakin niin kuin Dalton sanoi. Sopimuksia löydetään kompromisseista, jotka voidaan hyväksyä lopussa. Muutama asia, josta pidämme ja muutama asia, jossa pitää edelleen parantaa. 4 ja 5 artiklat ovat hankalimmat kysymykset tietysti. Ja ne ovat olleet keskustelujen ytimessä. Uskon, että kompromissit, jotka lähetettiin, no siinä löydettiin oikea tasapaino minusta toisaalta parannetaan tarkastuksia kulttuurihyökkäystä, toisaalta sitten pyritään löytämään toimenpiteitä, jotka eivät haittaa kauppaa. Tämä on hankala tasapaino löytää. Olemme edelleen sitä mieltä, että pitää keskustella asetuksen liitteistä. Se on olemaan tärkeää, koska no, siinä käydään läpi, mitkä menettelyt kuuluvat mihinkin hyödykkeeseen ja emme halua asettaa taakkaa näille tuontilisensseille. Ei pidä laittaa kaikki äh, kirjanpitotietoja EUlle, jos on selvää, että tämä toiminta ei tule rahoittamaan terrorismia. Hino sanoi, että säännös, jonka mitä pitää kehitellä sähköisiä järjestelmiä, on otettu mukaan tekstiin. Se on tärkeää meille, vaikkakin ymmärrämme, että hankaluuksia jäsenvaltioissa tehdä näin, mutta Tämän takia ne pitää tehdä sillä tapaa, että se helpottaa kaikkien toimintaa. Tärkeää olisi myös löytää kompromissarikossa neljä kohta C, jossa puhutaan näistä hylkäyksistä. Silloin jäsenvaltion pitäisi ilmoittaa komissiolle siitä, ja mikä tärkeämpää, jos on epäilyjä laittomasta kaupasta, niin pitäisi myös ilmoittaa asiasta Interpolille ja Europolille, jotta voidaan ryhtyä lisätoimiin. Ja Alden tarkistus sitten, että korvataan termi vientimaa kolmas maa, meistä hyvä. Siinä korostetaan tarvetta toimia, jos ei voida identifioida tämän tavaran lähdettä, jos on tullut kolmesta maasta laittomasti. kompromissimme myötä pyrimme porsareja, että kaikki ei voida tukia, on tietoinen siitä, että turman hankalaa tässä pyritään kattamaan ilmeisesti 5000 vuotta. Siinä on tapahtunut kaikenlaista matkan varrella, joten valtioita on tullut ja mennyt ja kadonnut, joten tämä on hankalaa, mutta tämän lainsäädännön myötä yritämme löytää oikean tasapainon. Toisaalta, miten nämä käsittelee, toisaalta, miten voidaan estää tuo laitoin rahoitus, tai siis se, että rahoitetaan terrorismia ja muita laittomia toimia. Tietysti tällä kaudella, toimikaudella piru piilee yksityiskohdissa, mutta toivon, että saamme ratkaisun tuohon hyvin pian. Kiitos kaikille, jotka ovat mukana tässä. Thank you very much. Kiitos. Seuraavaksi varjo esittelijät Intasta ja vihreät. Edustaja Bückner olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin uskon, että siirrymme oikeaan suuntaan. Poliittiset ryhmät haluavat kannan, jolla suljetaan porsanreikiä säännöissä, jotka liittyvät kulttuurihyödykkeiden tuontiin. Ja kuten jo totesitte, täällä Tämä on hyvin hankalaa, koska tähän liittyy niin monia eri asioita, kulttuurihyödykkeet, jotka ovat satoja tuhansia vuosia vanhoja, mutta myöskin moderneja teknisiä asiakirjoja. Eli tässä on valtavasti erilaisia hyödykkeitä ja siksi asetus on monimutkainen. Ja tämä johtaa porsaanreikiin, jotka ovat hyvin erityyppisiä, mutta uskon, että pystymme luomaan tehokkaita sääntöjä. Olemme nyt oikealla tiellä ja minä ja ryhmäni katsomme, että mukaan on otettava sääntöjä esimerkiksi kun kuljetetaan näitä hyödykkeitä läpi kolmansien maiden, kun viranomaisilla on syytä epäillä, että kulttuurihyödykkeitä on viety lähtömaasta lakien ja sääntöjen vastaisesti. Eli tässä on aika hankala yksityiskohta, jota tulisi tarkemmin tarkastella. Ja sitten, että mukaan otetaan luettelo kulttuurihyödykkeistä, jotka ovat riskialttiita – eikä pelkästään konfliktien takia. Meidän on otettava mukaan tämä luettelo, jos haluamme tämän koko aikom luettelon kaikilta alueilta eikä pelkästään konfliktialueilta. Ja sitten liitteen liite. Meillä pitää olla paremmat aikarajat. Enkä ole varma, pitäisikö ottaa mukaan arvokynnystä, koska se voi muuttua hyvin nopeasti mutta varmasti löydämme näistä asioista yksimielisyyden. Kiitos. Like to... Kiitos. Sitten puheenvuoron saa komission edustaja Rova Nikol edustaa siis Euroopan komissiota. En näe. Häntä, olkaa hyvä. Yes. Kiitos puheenjohtaja, olen täällä. Komissio haluaa kiittää esittelijöitä ja muita parlamentin jäseniä yrityksessään laatia mahdollisimman hyvä väline kulttuuriesineiden laitontakauppaa vastaan. Ja olette asettaneet paljon kiinnostusta komission ehdotusta kohtaan. Äh, laittomasti kolmasista maista vietyjen kulttuuriesineiden vastainen taistelu on mitä tärkeintä, jollen erityisen tyytyväisiä siitä, että luonnoksessa kielletään laittomien tuotteiden tuominen unionin tullialueelle ja tarkistuksessa todettaisiin, että tämä pätee vain ei-EU-kulttuurit esineisiin. Meillä on myös tervetullut se tarkistus, jossa parannetaan määrittelyjä mukaan ottaen lähde maa ja myöskin provenanssia koskevat tarkistukset. Se, silloin kun alkuperämaata ei voi selvittää, vientimaa täytyy ottaa mahdollisuutena kiinnitämme huomiota tähän minimiarvorajaan ja lyhyempi ikäraja kuin ehdotettu ja vientiasetuksen hyödyntäminen, kuten tässä mainittiin Unescon yläsopimuksen sijasta, mutta kiinnittäisin kuitenkin huomiota siihen, että tämä rajo saattaa johtaa asetuksen sovellusalan merkittävään rajoitukseen – Rakentavia ovat myös tarkistukset, joissa selkeytetään, että vientiluvat eivät olisi omistusta koskeva todistus sekä ehdot, jotka koskevat lupahakemuksen eväämistä. Ymmärrän, että on huolia siitä, että elektroninen järjestelmä ei olisi valmiina tarpeeksi nopeasti jäsenmaissa. Ja pitää myös miettiä rahoitusmahdollisuuksia – tulliohjelma yhteistyötä varten, joka komissiossa hyväksyttiin, joka on nyt lähetetty parlamentille, voisi meistä kattaa rahoitustarpeen. Ymmärrän myöskin huolenne, joka koskee sitä, että rangaistukset voisivat vaihdella maittain. Ja se, että seurantaa, voisi ratkaista parlamentin ilmaiseman huolen. Olemme vakuuttuneet, että parlamentin ehdotuksen tarkastelu Intan, Imkan ja Kult-valiokunnan kesken auttaa vielä virittämään ehdotusta, jotta voimme tarttua siihen vaikeaan haasteeseen, joka meillä on edessämme. Ja ajatellen asian kiireellisyyttä, e, erityisesti vaarantuneen maailmanperinnön kaatamisen suhteen ja terrorismin rahoittamisen suhteen me pyrimme ratkaisuun taas ennen Euroopan vaaleja. Kiitos. Thank you, and then I would like to give the free... Kiitos. Sitten annan puheenvuoron takaisin loppusanoja varten esittelijöille. Eli Dan Dalton, olkaa hyvä. Much. Um... Kiitos. Meillä on erittäin hyvää yhteistyötä Useimmat ryhmät eivät ole kaukana toisistaan sieltä, mitä halutaan tehdä. Joten uskon, että löydämme yhteistä maaperää pian. No muutama kommentti täällä mainittiin. No se, mitä Audi sanoi. Alde sanoi, niin tässä pitää ottaa huomioon vain noin korkeammat riskit ja ne hyödykkeet. Jos näin ei ole, niin, ei, niin riittää pelkkä ilmoitus. Tai katsotaan millaisia kehyksiä meillä on tuota varten, mutta se on tärkeä asia. Niin kuin myös nämä sähköiset ilmoitukset. Olen hieman huolissani siitä, että missä on tätä, että kynnysarven myötä, oliko sitten iästä tai arvosta tai mistä tahansa muusta, että siinä luottaisiin porsanreikiä. En usko, että luomme porsanreikiä, koska tämä tavoitteena on estää terrorismin rahoitus ja vakava järjestetyn rikollisuus, jos on ikä ja, ja arvo, raja-arvot, niin uskon, että se riittää karsimaan pois ne hyödykkeet, jotka eivät ole niitä, jotka todennäköisemmin kaupataan näistä syistä, jotka ovat no joilla siis aloitetaan terrorismia ja vakavaa rikollisuutta. Siinä vastaan, päinvastoin varmistetaan, että voimme keskittää kaikkemme niihin hyödykkeisiin, joissa on korkein riski. Ja vielä yksi Aasian nuo transit, siirtymäkysymykset. No, tällä varovaisen, mitä tässä pyydetään sillä, ei ole mahdollista estää tuotteiden kietäminen transit-paikan kautta vtn sääntöjen myötä, vaikka epäilemisemminkin, että ne on laittomasti viety. No, on eri asia, jos valtiosta ne tulevat sanoo meille, että nämä hyödykkeet on laittomasti viety, niin sitten vaan tehdään, mutta jos vain on epäily, niin no, kolmannen maan, kolmas maan asetetaanko sille sääntöjä riippumattomasti, mitä sääntöjä sitten sovelletaan näihin hyödykkeisiin. Eivätkö ne meidän sääntelyämme, silloin meillä ei ole mitään perusteita estää ne, koska jos se kulkee yhdestä transitmaasta toiseen kolmanteen maahan, niin sitten meidän sääntömme eivät päde. Eli pitää olla hyvin varovaisia siitä, miten nämä transit-kysymykset tässä ratkaistaan. On hyvin selvää, että no tietysti jos kolmas maa sanoo meille hyvin selvästi, että nämä hyrkkeet ovat Eurooppaan, vaan laittomasti, niin meillä ei ole perusteet pysäyttää ne, mutta ei ole perusteita, jos epäilemme tätä. Eli tässä on vielä työsarkaa transit kysymyksissä, sillä on eri kantoja siitä. Toivottavasti sitten pääsemme sopuun lopussa, mutta kuten sanoin alussa, uskon, että olemme lähenemässä ratkaisu. toivottavasti saamme erityksen, joka toimii, johon kaikki suostuvat. Kiitos. Kiitos. Sitten edustaja Kuhn. Thank you, Chair. Dankeschön. Um... Ähm, Kiitos puheenjohtaja. Tuen sitä, mitä kollega Dalton sanoi. Olemme matkalla kohti yhteisymmärrystä ja eri kannat varmaan voidaan yhdistää. Puuttuisin siihen, mitä hän sanoi, että me emme saa luoda mitään porsanreikiä. Eli se, mitä nyt säännellään, niin meidän täytyy näissä asioissa kiinnittää huomiota siihen, että näistä ei tule sääntöjä, jotka halvaannuttavat esimerkiksi tullin työtä, vaan tämän pitää olla tasapainosta sääntelyä. Ja tämä tuo tullille oikeusvarmuutta. Ja kun näitä näitä ICOM-luetteloita, monissa kohdissa niissä on vielä aukkoja. Sieltä puuttuu esimerkiksi Libanon ja muita maita. Näistä asioista pitää keskustella Eli voimme hyväksyä sitten nämä luettelot, jos ne yhdistetään toisiinsa sillä tavalla, että ne ovat mahdollista käyttää kaupan ja tullitoiminnan alalla. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Halusin vain mainita, että äänestämme seuraavassa yhteisessä kokouksessamme 10. päivä heinäkuuta. Kiitos kaikille läsnäolosta voimme päättää tämän kohdan esityslistalla. Kiitos.